Il presidente. Eccoci. Allora, la seduta è ripresa. Istunto jatkuu. Eilisen istunnon pöytäkirja on jaettu. Onko siihen kommentoitavaa? Olkaa hyvä. Ah, no. <laughs> Un'abitudine. Eh. Eikö sittenkään? Muuten vain tavan